Varmasti ensimmäinen rivi on teitä varten. Ich eröffne die Sitzung, die eine... Avaan ylimääräisen valiokuntamme kokouksen. Maria ehdotti, että kohdat 7 ja 8 hoidettaisiin eri järjestyksessä, mutta halusimme pitää tästä kiinni. Melko nopeasti meidän pitäisi voida nämä asiat hoitaa. Tämä saadaan varmasti nopeasti päätöksen tämä kokous, jos teemme hyvin töitä. Nyt on Webstream-mahdollisuus. Eli kaikki, jotka haluavat siis seurata kokoustamme, niin sitä voi netissä seurata suorana. Ja tämä varmasti hienosti lisää avoimuutta Euroopan parlamentissa. Onko esityslistaan liittyviä toiveita? Ilmeisesti ei, joten voimme varmasti lähteä siitä, että kohta kolme tuotantoketjujen Hankintayritysten sosiaalinen vastuu käsitellään. Esittelijä on Lehtinen. Siinä ei ole mitään muuttunut, mutta Jan Kremers puhuu hänen puolestaan täällä tänään. Hän puhuu kollegalla se Lehtisen nimissä. Ole hyvä. Uh, ja, dank uh, Thomas. Um, ik zal even heel kort... Hei, kiitoksia Thomas. Ihan lyhyesti muutama sananen vain tästä mietinnöstä. Mietintö ei ole syntynyt ihan itsestään, vaan siinä on selkeä yhteys toiseen mietintöön, jota tällä hetkellä käsittelemme, joka koskee laittomuuden torjuntaa ja tässä suhteessa asioita käsitellään Tässä mietinnössä on otettu esille se, millä tavalla tiettyjä tuotantoketjun osia on ulkoistettu. Kysymys tästä yhteisöllisestä vastuusta, yhteisen yhteiskunnallisesta vastuusta ja muista kysymyksistä, jotka ovat yhä tärkeämpiä. Se, mitä voidaan huomata, on, että nämä ratkaisut menevät kahteen eri suuntaan. Kollega Lehtisen esilottama tutkimus puhuu niistä kokemuksista, joita Rakennusalalla on kahdeksan eri maassa. Ja siitä, mikä on ketjun vastuu. Ja toiset ratkaisut, joita on myöskin valittu, jotka löytyvät käytänne säännöistä. Itsekin olen ollut töissä ylikansallisessa yrityksissä ja käytännössä säännöissä usein muun muassa todetaan, että yritysten täytyy vastata kaikkien sosiaalisten velvoitteiden täyttämisestä niillä aloilla, joissa yritys on pääasiallisesti toiminnassa. Kysymys ei ole pelkästään rakennussektorista, vaan myös yleisöllisistä yrityksistä. Ja Näin on tehty työn ja on avulla ja jakeluketjun hyödyntämisen avulla. No, nämä ongelmakohdat, joihin kollega Lehtinen pyrkii pureutumaan tässä mietinnössä, koskee lainsäädäntöä. Hän toteaa, että tässä päästään yhteisymmärrykseen siitä, että silloin kun riippuvuus tuotantoketjusta on olemassa, niin se on otettu esille. Ja meillä on myöskin kokonainen paketti erilaisia tarkistuksia. En nyt mennä niihin sen enemmän, mutta kaikkein tärkein merkitys tässä varmasti tuli hyvin esille. Kiitoksia. Now we have time for discussion. Steven. Nyt me voimme keskustella. Steven Hughes. Kiitos puheenjohtaja. Toinen seikka vielä tämän mietinnön taustasta. Tässä lähtien todella pahoittelee sitä, että hän ei voinut olla täällä tänään ja niin siksi Jan puhui hänen puolestaan. Libevaliokunta käsittelee Faavan mietintöä, joka koskee pimeää työvoiman käyttöä. Siihen liittyy ongelma, koska siellä aiotaan ehkä hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksia kohtaan yhdeksän enää rajoitettaisiin vastuukysymykset ainoastaan alihankintaketjun ensimmäiselle tasolle. Ja tämä vaikeuttaisi asioita eikä suinkaan parantaisi niitä. Siksi tarvitsemme tätä mietintöä ihan selkeästi. Live-valiokunta haluaa tämän täysistuntoon ensi viikolla. Ja tämä tekisi vähän tyhjäksi tätä mietintöä ennen kuin tämä edes saadaan täysistuntoon. Ehkä sihteeristö voisi live-valiokunnan sihteeristön ottaa yhteyttä, jotta voisimme nähdä, voidaanko tämä sotku selvittää, voitaisiinko lykätä tätä ensimmäisessä käsittelyssä. Ei tarvita sopua mielestäni, koska tämä on tärkeä kysymys, jota meidän pitäisi harkita erittäin tarkkaan. Kiitos. Ich denke, das sollen die Vorsitzenden. tuntuu, että puheenjohtajat voisivat tästä vielä keskustella. Ihan selvää on se, että kun tämä työ tehdään niin se on sitten turhaa muiden aikataulusyiden takia, emme saakaan me kulmiin, niin tämä on väärä viesti. Meillä on 66 tarkistusta omista riveistä ja meidän pitäisi niistä keskustella. Ajattelimme, että hyväksyntä olisi 11. päivä helmikuuta ja täysistunnossa tämä käsiteltäisiin maaliskuussa joten puheenjohtajien pitää vielä tästä neuvotella, eikä voisimme voittaa vähän aikaa, koska ei ole oikein tehdä tyhjäksi valiokunnan työtä. Tämä on mietintö, se on tärkeää. Jotkut ovat sitä mieltä, että valiokunta-aloitteiset eivät ole tärkeitä, koska niistä ei keskustella, mutta tämä on tärkeä asia. Minun mielestäni tämä pitää muuttaa, joten me emme saa nyt hyväksyä tällaista menettelyä. Meidän on huolehdittava sitä, että voimme keskustella, voimme neuvotella tärkeistä sisällöistä. Jos keskustelua ei käydä, niin mitä niin järkeä siinä sitten on? Muuten keskustellaan sitten vain valiokunnassa. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Oliko vielä kommentteja? Halusiko Lehtinen kommentoida tarkistuksia ja saitko lisätietoa siitä? Ilmeisesti ei. No, huolehditaan sitten siitä, että puheenjohtajat vielä keskustelevat keskenään. No jos ei ollut muuta, niin voimme siirtyä seuraavaan aiheeseen. Patientenrechte. Kyse on potilaiden oikeudesta. Tämä lainsäädäntömietintö todella erittäin tärkeä Brigetton mietintö. Hän saa mahdollisuuden siitä keskustella. 184. Tästä voi tulla oikein mielenkiintoinen juttu mitä jännää nyt, jos on tehty, kun tämä kiinnostaa kaikkia niin kovasti. Sinulla on puheenvuoro. Massi questo dimostra appunto l'attesa e Tämä todella osoittaa, kuinka paljon merkitystä tällä mietinnöllä on. Kyseessähän kuitenkaan ei ole meidän varsinainen mietintömme, vaan aina lausunnon, mutta tämä lainsäädännön ehdotus on herättänyt todella paljon kiinnostavaa keskustelua. Kaiken kaikkiaan tässä valiokunnassa on käyty hyvin positiivista ja rakentavaa keskustelua ja esitetty pari sataa tarkistusta, joka osoittaa, kuinka tärkeänä sitä on pidetty. En tietenkään mainitse niitä kaikkia, olen hieman niitä ryhmitellyt. Jotkut tarki- tarkistukset pyrkivät selvittämään ristiriitaisia kohtia tai kohtia, jotka voidaan tulkita monella tavalla. Toisissa taas korostetaan huolia, jotka liittyvät potilaille annettavia takeita. varmasti nämä tarkistukset voidaan hyväksyä tehdä niistä kompromisseja, mutta on muita tarkistuksia, joiden tarkoituksena on rajoittaa direktiivin soveltamisalaa ja niissä on vaikeampi löytää hyväksyntää. En itse voi niitä helposti hyväksyä. Ehdotuksen on suhtauduttu myönteisesti ja sitä pidetään mahdollisuutena potilaille. Ja tähän liittyy myös tuomioistuimen antamat päätökset. Monissa tarkistuksissa puhutaan Euroopan sosiaalista mallista ja terveydenhuoltopalvelujen laadusta ja niiden saatavuudesta, niiden yleispätevyydestä ja tasavertaisuudesta sekä solidaarisuusperiaatteesta. Nämä ovat kaikki näkökohtia, jotka pyrimme saamaan mukaan. Myös vedotaan vahvasti työntekijöiden turvallisuuteen. Tästä on käyty toistakin keskustelua parlamentin ja komission välillä sairaalatyötä koskien ja joissakin tarkastuksissa myös vastataan tähän huolenaiheeseen, joka on mielestäni aivan oikeutettu. Kyseessä on myös yhteistyö jäsenvaltioiden välillä sekä yhteistyö alueiden välillä. tiedämme, että molissa jäsenvaltioissa terveydenhuollosta vastaavat pikemminkin alueet kuin valtio. Ja näin ollen rajat ylittävä yhteistyö on tärkeä näkökohta Yksi hieman ristiriitaisista kohdista, joissa varmaan kuitenkin sopimus löydetään, koskee innalta etukäteisen lupaa. Sen on oltava potilaalle joustava, mutta sen kautta terveydenhuollon va- huollosta vastaavat sairaaloissa myös pystyvät asian hoitamaan asianmukaisesti. Tiedonanto myös yksi aivan keskeinen elementti, jotta Euroopan kansalaiset pystyvät täysin hyödyntämään näitä oikeuksia. Täällä on joitakin kohtia, joissa viitataan viittaan sosiaaliturvajärjestelmiin. Minun mielestäni tämäkin on asia, joka on pidettävä mielessä. Sitten on joitakin tarkistuksia, joissa pyydetään joidenkin määritelmien syventämistä, esimerkiksi mitä tulee sairaalahoidon määritelmään. Tässä kohdassa tulen etenemään hyvin varovaisesti, ottaen huomioon myös valiokuntamme toimivaltuudet koska mehän emme varsinaisesti ole tilanteessa, jossa voisimme antaa tätä koskevia määritelmiä. Olen nyt tässä ryhmettänyt tärkeimpiä tarkistuksia, joiden ympäriltä voisimme pyrkiä tar- kompromissitarkistuksiin. Ja näin saisimme aikaan ehdotuksen, jossa näiden tarkistusten myötäkin voisimme säilyttää johdonmukaisuuden myös sanatasolla. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Tuo on hyvä merkki. Esittelijä haluaa hyväksyä monia tarkistuksia, ihan kaikkia liberaalien varjoesittelijä. Slin, ole hyvä. Yes, thank you. Uh, thank you very much. Niin, kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä tehdystä työstä. Kuten tiedät, As you know, I've tabled a number of amendments and thank you. Olen esittänyt siis monia tarkistuksia ja olet ilmeisesti monien näiden kannalla. Tarkastus 39. Stephen Hughes ja minä olemme tätä työstäneet jo useita vuosia. Tarkistus, joka koskee neulanpistohaavoja, varsinkin silloin kun kysymys on terveysalan työntekijöistä. Tehän mainitsitte tässä terveydenhuollon ja infektiot, sillä tar- tarkistus 40 mainitaan tämä Ja 87 tarkistuksessa puhun siitä, että meidän täytyy varmistaa siitä, että jokainen terveydenhuoltoajan hoitohenkilökuntaan kuuluva on ammattitaitoinen. Meidän täytyy kyetä vakuuttamaan potilaille se, että nämä ihmiset ovat yhtä päteviä kaikissa jäsenvaltioissa. 168, 190. Näissä korvausmekanismista täytyy varmistautua ja jonkunlaisesta asian korjausmekanismista, jos asiat menevät väärin. Meidän täytyy varmistautua siitä, että jos henkilö poistetaan terveydenhuoltohenkilöiden rekisteristä, niin tämä poisto tapahtuu myös muissa jäsenvaltioissa, eikä häntä palkata toisessa jäsenvaltiossa. 54 172 puhuvat vammaisissa. 102-101 tarkistuksissa otan esille se, että tässä on tietoja, tietoja, joita vammaiset voivat saada käyttöönsä. Tämä on tietysti myös hyödyllistä. Minusta tämä on aivan oikein, kun puhutaan näistä kustannuksista ja siitä, että annetaan tällainen etukäteislupa. Ähm, Tarkistukseni 154 olen pyrkinyt löytämään kultaisen keskitien joidenkin esitettyjen tarkistusten välille niin, että etukäteislupa voitaisiin myöntää potilaille jäsenvaltiosta, jos henkilö voi saada samaa hoitoa ja samat kustannukset aiheutuvat kuin toisessa jäsenvaltiossa. Eli samat palvelut on mahdollista saada kaikissa jäsenvaltioissa. Eli tämä korvataan samalla tavalla kuin jos hoito olisi annettu kotimaan terveydenhoitopalveluiden piirissä. Te olette siis aivan oikeassa. Tässä kohdin uskoakseni syntyvät suurimmat ongelmat. Kiitoksia vielä kerran kaikesta tehdystä työstä tässä suhteessa ja tiedän, että kun työskentelette ympäristövaliokunnassa, kuten minäkin olen ryhmäni puitteissa tehnyt, niin uskon, että tästä tulee hyvä mietintö, mutta vielä meillä on paljon mutkia oiottavana ja tämä etukäteislupa on yksi niistä tärkeistä alueista. Kiitos. Kiitos panelissa. Anne van Lanker. Ja, dank u voorzitter. Ik zou ook onze... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää eh, esittelijää myös tästä lupauksesta työskennellä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa niin, että saamme aikaiseksi sellaiset tarkistukset, jotka kattavat suurimman osan tästä työstä. Olen aivan samaa mieltä siitä, että meillä vielä paljon työtä on tehtävänä, vaikka täytyykin myöntää, että kun tarkastelen näitä tarkistuksia, niin ne tietyllä tapaa kyllä rauhoittavat. Viisi erittäin oleellista poliittista kysymystä täytyy ottaa esille. Ja siitäristön puolelta on, ollut, on oltu jo yhteydessä ympäristö- ja kansanterveysvaliokuntaa. Ja pyydänkin tätä seuraavasta syystä esittelijä, ja me olemme huomanneet sen, että hyvin monet kollegat ovat työstäneet niitä artikloita, jotka tulevat artikloiden 10 ja 11 jälkeen, eli e-health ja jäsenvaltioiden yhteistyö terveydenhuoltokysymyksissä. Minun mielestäni sellainen avainasemassa oleva kysymys, josta meidän täytyy tässä suhteessa äänestää, on se, mikä on meidän valiokuntamme vastuualue. Minun käsitykseni on se, että tämän valiokunnan vastuualue liittyy koordinaatioasetukseen eikä siihen, mikä liittyy näihin laatukysymyksiin tai takeisiin, jota kansanterveydelle tarjotaan jäsenvaltioiden puolelta. Ja esittelijä Bowisilla pitäisi tässä suhteessa olla perusvastuu. Ja se sitten tekee meidän asemastamme, meidän valiokunnastamme paljon vahvemman. No hyvä, sitten muutama tällainen avainasemassa oleva kysymys, jota meidän täytyy todellakin onnistua sovittamaan yhteen. Ensinnäkin se juridinen perusta, jolle tämä asetus perustaa. En ole suhteessa, tässä suhteessa esittänyt tarkistuksia, mutta Jan ja Steven ovat täällä esittäneet niitä. Ja tämä liittyy varsinkin artiklan 152, eli siihen juridisen perustaan, jota kansanterveydellisesti katsoen meillä on. Meidän täytyy tukea näitä kansanterveyskysymyksiä, lukunottamatta niitä kysymyksiä, jotka liittyvät tartuntatauteihin ja niin edelleen, mutta ei olisi ollenkaan huono asia mainita artiklaa 152 ihan siitä yksinkertaista syystä, että silloin ei mennä pelkästään tähän sisämarkkina- ja palvelulähestymistapaan, vaan että kansanterveydelliset huolenaiheet otetaan myös mukaan tämän parlamentin pohdintoihin. Sama koskee myös artiklan 16 lisäystä, eli tämä yleinen taloudellinen tarve. Artikla 16 tämänhetkisessä tilassa tarjoaa sen oikeusperustan, jonka perusteella Euroopan unioni voi toimia. Mutta tämä ajatuspohja olisi parempi, jos me tekisimme selväksi sen, että Kansanterveys on yleishyödyllinen kysymys, joka on tärkeä koko Euroopan unionille. Toinen kysymys, jonka haluan ottaa esille, koskee koko tämän direktiivin kattavuutta. Minun mielestäni on tärkeää, että tässä pidämme mielessämme sen, ja pyydän nyt etukäteen anteeksi tätä ilmaisua, että meidän täytyy todella huolella tarkastella sitä, mitä neuvostossa tällä hetkellä tapahtuu. Sillä minulla on erittäin voimakas vaikutelma siitä, että neuvosto pyrkii hyvin pitkälti toisin äänenpainoin suhtautumaan tähän asiaan kuin mitä tämä valiokunta on esittänyt. Ja siitä syystä emme pelkästään minä ja vihreät, vaan neuvoston täytyy selkeästi myös huomioida se, että tässä ei ole kysymys ihan mistä hyvänsä rajoja ylittävistä terveys, terveydenhuoltokysymyksistä, vaan että tässä täytyy puhua nimenomaan potilaiden liikkuvuudesta, potilaista, jotka siirtyvät toiseen jäsenvaltioon saadakseen siellä hoitoa. Ei siis ammattilaisista, jotka liitty, siirtyvät toiseen jäsenvaltioon tarjotakseen terveydenhuoltopalveluita. Siitä syystä on tärkeää katsoa tätä soveltamisalaa, joka löytyy tietysti artiklasta 1, mutta meidän täytyy myös katsoa määritelmiä, jotka tulevat sen jälkeen. Lisäksi on merkittävää se, että hyvin monet kollegat, aivan kuten myös, muuten myöskin neuvosto ovat huomioineet, että kysymys on nimenomaan potilaiden liikkuvuudesta ja rajoja ylittävästä terveydenhuollosta. Se merkitsee siis potilaiden liikkuvuutta eikä yhtään mitään muuta. Eiköhän tämä sitten ollut kohta kaksi. Kolmas tärkeä kohta, jota meidän täytyisi käsitellä täällä ja toivottavasti huomenna sitten myöskin, kun kompromissista neuvotellaan, koskee tämän direktiivin suhdetta koordinaatioasetukseen. Se on hyvin tärkeä kysymys ja meidän täytyy toivottavasti kyetä huomioon, että pelkästään minä ja vihreät ja neuvosto ja monet muutkin kollegat haluavat painottaa sitä, että tässä direktiivissä on kysymys siitä, että silloin kun koordinaatioasetusta voidaan soveltaa, niin sen pitää olla etusijalla. Se on tärkeää siitä syystä, että koordinaatio asetus antaa paljon enemmän juridista turvaa kuin direktiivi potilaille. Ja toiseksi siitä syystä, että asetus ottaa sille etukäteismaksut. Ja lisäksi se on paljon selkeämpi kuin direktiivi. Se asettaa jäsenvaltiot sellaisen tilanteeseen, että nämä joutuvat suunnittelemaan ja rahoittamaan kansanterveysjärjestelmänsä. Siitä syystä on tärkeää, että koordinaatioasetus on etusijalla. Direktiivi kattaa siis vain ne tapaukset, jolloin koordinaatioasetus ei ole voimassa. Mutta tällä on myöskin seurauksensa ja meidän täytyy olla ehdottoman johdonmukaisia, sillä ne määritelmät, jotka koskevat kansanterveyttä, täytyy ottaa tässä selkeästi esille. Ja siitä syystä on tärkeää huomioida, että neuvosto ja me myöskin tarkistuksissamme viestitämme sitä, että terveydenhuollon määritelmä, joka ta- taataan tuolla koordinaatioasetuksessa, on laajempi kuin se, mitä komissio ehdotuksessaan esittää. Ja jos me haluamme hyvin selkeän järjestelmän, niin silloin terveydenhuollon täytyy kattaa suurin piirtein sama määritelmä kuin mitä tuossa koordinaatioasetuksessa on otettu esille. On tärkeää käsitellä tätä sen takia, että kollegat varmaankin toteavat, että komissio suoraan ottaa esille ne hoitotoimenpiteet, joita terveydenhuoltohenkilökunta, ammattilaiset annavat, ja että ne kuuluvat eurooppalaisen direktiivin piiriin vuodelta 2005. Tämä on tietysti tärkeää, ja tämän lisäksi on myös jäsenvaltiossa paljon sellaisia terveydenhuoltohenkilökunnan jäseniä, jotka ovat tunnustettuja jäsenvaltioissa, mutta jotka eivät olisi, kuuluisi tämän piiriin. Ja siitä syystä on erityisen tärkeää niin selkeästi kuin mahdollista määritellä se, mistä terveydenhuollossa tässä direktiivissä on kysymys. Ja mitä tulee sitten tähän etukäteislupaan, niin tässä erittäin toivekkaasti ja myönteisesti suhtautumme tähän asiaan, sillä näemme, että neuvosto ja muut hyvin selkeästi ottavat esille, että jäsenvaltioilla täytyy olla mahdollisuus, kun kysymys on erityishoidosta ja sairaalahoidosta, määritellä se, mistä on kysymys, ja että niillä pitää olla myös mahdollisuus määritellä se, että näissä tapauksissa vaaditaan etukäteislupa. Olen nähnyt Brageton tarkistukset, vihreiden tarkistukset, Kohin tarkistukset, Panaja Topulos, ja minäkin olen esittänyt tämän tyyppisiä tarkistuksia, myös neuvosto. Ja minusta on erittäin tärkeää, että sairaalahoito ja erityishoito ovat niin intensiivisiä ja niin kalliita, että tässä suhteessa jäsenvaltiolla täytyy ehdottomasti olla tämä välitelmä määritelläkseen tilanne ja että ne voivat tällä tavalla vaatia etukäteisluvan kysymistä komitologiamenettelyssä, menettelyssä, jota Euroopan komissio on esittänyt, niin siinä määritellään myöskin tämä sairaalahoito ja erityishoito. Totean vain, että me haluamme, että koko komitologian menettelyä tässä suhteessa käytetään, vaan se poistetaan kokonaan käytöstä minusta tässä on selkeästi taipumus siihen, että jos me sitten pyrimme lähentämään äh, ajan kuluessa näitä järjestelmiä, niin silloin ei suinkaan ole järkevä ajatus se, että asiasta ilmoitetaan komissiolle. Mutta ainakin niin, että tietoa pitää vaihtaa jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten toinen kohta, jonka halusin ottaa esille, on kohta, joka täällä oli äsken esillä, josta myöskin esittelijä puhui. Tässä kysymys on siitä, kuka maksaa, kuka maksaa ja kuinka paljon maksaa. Kaikkein hankalinhan se on tässä nimenomaan eh, tuo kysymys, sillä en näe selkeästi sitä, millä tavalla tämän direktiivin puitteissa, kun kysymys on potilaiden liikkuvuudesta, kun se pohjautuu selkeästi sopimuksen äh, artikloihin, jotka koskevat palveluiden vapaata liikkumista. Millä tavalla me voimme nämä korvaukset yhdistää tähän? Tällä hetkellähän se on olemassa koordinaatioasetuksen puitteissa. Ja olen nähnyt, että Leslin tässä suhteessa pyrkii nimenomaan ottamaan esille nämä etukäteismaksut suhteessa siihen maahan, jossa tämä potilas on sairaanhoidon piirissä. Kollega Kretu on pyrkinyt myöskin esittelemään tarkistuksen, joka koskee kompensaatiojärjestelmää. Ja kollega Baues taas tuolla pääasiassa valiokunnassa esittää vaihtoehdoksi voucher-järjestelmää, jonka avulla voitaisiin työstää tätä. Ja sitten samalla puhutaan kompensaatiomekanismeista. No ihan rehellisesti sanoen minun mielestäni Tämä ei oikein voi toimia ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että eh, kyseessä ei ole koordinaatioasetus. Haluaisinkin kysyä kollega Lenneltä, millä tavalla hän ajattelee, että nämä kustannukset saadaan takaisin, jos potilas maksaa vain sen verran kuin maksaisi omassa maassaan. <clears throat> Tällaista voidaan tehdä vain silloin, jos kompensaatiomekanismi jäsenvaltioiden välillä on toimiva jolloin yhden jäsenvaltion ö, sairausvakuutus maksaa sen osuuden, jota potilas toisessa maassa ei maksa. Ja en oikein nyt näe, millä tavalla tämä ongelma voidaan ratkaista. Tämä nimenomaan on se suuri ongelma, sillä se on ongelman ydin tässä direktiivistä. Tämä direktiivi tarjoaa ehkä enemmän juridista vapautta kuluttajalle tai potilaalle, mutta se ei voi koskaan poistaa tätä epätasa-arvoa, joka on sairaudenhoidon tai terveydenhoidon saannissa eri jäsenvaltioiden välillä. Jos aina täytyy maksaa etukäteen, niin täytyy myöskin olla takeet siitä, että rahat saa jälkikäteen sitten takaisin tästä ylittävästä osasta. En tiedä, millä tavalla tämä ongelma ratkaistaan, enkä ole esittänyt myöskään tarkistuksia siinä suhteessa. Ja sitten ihan lopuksi kohta, josta haluaisin puhua, koskee tätä inflow-outflow-kysymystä. Minun uskoakseni komissio ja tarkistukset aika hyvin ottavat esille jo nämä ongelmat. Vihreiden tarkistukset, joita esitettiin, jotka koskevat sitä, että tällainen etukäteislupa pyydetään ja siinä tapauksessa sitten meillä olisi tällainen portinvartijajärjestelmä, järjestelmä niin vihreiden tarkistukset aika mukavasti nämä ongelmat ratkaisevat. Ja totesin jo edelliselläkin kerralla, että valitettavasti minulla ratkaisua ei ole tähän, sillä olen maasta, joka on netto vastaanottaja potilaiden suhteen. Tietysti tilanne voi muuttua silloin, kun potilaiden liikkuvuus muuttuu varmemmaksi ja näitä järjestelmiä voidaan hyödyntää paremmin. Siitä syystä haluaisin pyytää esittelijämme tarkistelemaan erityisen tarkasti niitä tarkistuksia, joita olen esittänyt tästä kysymyksestä. No niin, kollegat. Tässä olivat nämä tärkeät osiot, joista on tarkoitus keskustella. Ja vielä kerran puheenjohtaja, Toivottavasti koko tämä meidän valiokuntamme kompetenssikysymys ratkaistaan selkeästi, jotta me tiedämme, mihin asti me voimme mennä, missä kohdin esittämme tarkistuksia, mitkä, mikä kuuluu meidän toimialamme ulkopuolelle. Ja, vielen Dank, äh, Anne, das war ein ganz... Kiitos oikein paljon. Ne hyvin kriittinenkin kannanotto. Hyvä, että meillä on paljon aikaa täällä keskustella. Toivon, että löydämme myös vastauksia sihteeristö varmasti ensin pystyy vastaamaan tähän toimivalta kysymykseenkin ja eikö jo puhuttu työryhmän perustamisesta tämän ongelman ratkaisemiseksi? Kiitos puheenjohtaja. Selvittääkseni edustaja Van Ankelin kysymystä puheenjohtaja, Imkon puheenjohtajan kanssa yhteydessä, yhdessä pyysi työryhmän perustamista. Tätä Ympäristövaliokunta Envi ei hyväksynyt. He halusivat löyhemmän yhteistyön muodon esittelijöiden ja valmistelijoiden välille. Siksi meillä ei ole sopimusta artikloista tai artiklojen osista, mitkä kuuluvat selkeästi mihinkin valiokuntaan. Kuitenkin puheenjohtaja kokous on antanut mahdollisuuden hoitaa vahvistettua yhteistyötä niiden alojen osalta, jotka olivat puheenjohtajan pyynnössä mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että kun äänestysvaliokunnassa on hoidettu, puheenjohtaja lähettää ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle kirjeen ja esittää, että ei tulisi äänestää näistä tarkistuksista, jotka kuuluvat näihin aloihin ja äänestää muista tarkistuksista. Voihan siellä olla sellaisia tarkistuksia, jotka jotenkin inspiroisivat ympäristövaliokuntaa. Suora kysymys sihteeristölle. Hyvä näin. Jatkamme keskustelua. Edustaja Tomaszewska. Bardzo dziękuję. Ja chciałem się odnieść tak... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua näistä kompensointimekanismeista. Minua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus saada hoitoa ulkomailla. Tässä viittaan suoraan tarkistuksiin 43, 52, 104 ja muihin, muihin tarkistuksiin, joissa puhutaan siitä, että korvataan termi oikeus lääkehoitoon toisella sanamuodolla, identtisellä hoidolla tai hoidolla, jolla on identtiset vaikutukset potilaaseen. Tämä on äärimmäisen tärkeä korjaus. Haluaisin antaa tästä esimerkin. En ole lääkäri, en muista tarkkaan mistä sairaudesta tässä esimerkissä oli kysymys, mutta kyseessä on lasten tauti. Lapsien lihakset jäykistyvät ja näin ollen he, he eivät pysty kävelemään tai tekemään normaalia liikkeitä muutenkaan. Saksassa on olemassa hoitoa ja e, näitä lapsia voidaan leikata ja hoitaa sairausleikkauksella. Näyttää siltä, että samaa hoitoa annetaan myös Puolassa. Näin ollen Puolassa ei ole annettu lupia hoidata itseään Saksassa tai hoitoa ei korvata. Kuitenkin Saksassa leikkauksen lisäksi annetaan seuranta ja, ja kuntoutusta niin, että hoidon jälkeen lapsi on valmis toimimaan yhteiskunnassa. Puolessa tällaista seurantaa ei kuitenkaan ole. Pieni kahdeksanvuotias tyttö leikattiin Puolassa, leikkaus epäonnistui, koska leikkauksen jälkeen mitään jälkihoitoa ei ollut ja nyt on jo liian myöhäistä. Tämä tyttö ei enää pysty oppimaan kävelemään ja toimimaan normaalisti. Tämä osoittaa erittäin hyvin, että meidän on oltava erittäin täsmällisiä määritelmissä. Määritelmien ansiosta tällä tekstillä voitaisiin ratkaista tämän tyyppiset ongelmat. Toivon, että direktiivin kautta pohdimme asiaa ja teemme hyviä oikeita päätöksiä kun puhumme kompensaatiosta ja lääkehoitokulujen korvauksista, kun hoito on annettu toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi olisi otettava huomioon henkilötietojen suoja potilaiden liikkuessa jäsenvaltioiden välillä. Molempien jäsenvaltioiden lääkäreiden pitäisi päästä käsiksi näihin henkilötietoihin, mutta se menee ehkä tämän tämänpäiväisen aiheen ulkopuolelle. Kiitoksia. So, dank. <clears throat> Kiitos paljon. Jos ei muita kysymyksiä ole esittelijä, Vagetto saa puheenvuoron. Kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, myöskään komissio. Ai. Sitä sinnat. Voimme vielä ottaa tietenkin puheenvuoropyyntönne huomioon. Olkaa hyvä. I have to couple of minutes ago, but... Uh, pyysin puheenvuoroa pari minuuttia sitten, mutta pyysin nyt vielä uudestaan, kun tuon sanoitte. Pari kommenttia vain liittyen joihinkin tarkistuksiin. Olen hiukan huolissani tarkistuksesta 46. Tai yleisesti ympäristövaliokunnassa olen huolestunut siitä, että tämä ennakkolupa hiipi järjestelmään uudestaan meidän maassamme meille sanotaan, että meillä on oikeus mennä toiseen maahan saamaan terveydenhoitopalveluita, joita ei voida Irlannissa saada. Mutta tällaisen ennakkoluvan takia emme saa tällaista, tällaista ennakkolupaa allekirjoitettua tai tällaista paperia, jossa sanotaan, että hoitoa Irlannissa ole ja siksi emme voi matkustaa. Minä olen ollut ympäristö- ja terveydenhuoltovaliokunnassa varjoesittelen. Tämä ennakkolupa tänne jotenkin hiipii tavalla tai toisella. Artiklassa 47 sanotaan, että paikallisella tai kansallisella tasolla pitää määritellä, onko tämä hoito olemassa. Tämä juuri tällä hetkellä on ongelmana. Se estää sen, että ihmiset matkustavat toisaalle ja saavat korvauksen, johon heillä olisi ollut oikeus omassa kotimaassaan. Joten jos nyt halutaan, että tämä on uusi askel ja että potilaat todella voivat saada tarvitsemaansa hoitoa, jota ei kotimassa saada, niin meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun puhumme asioista, jotka jotenkin edes muistuttavat ennakkolupaa paikallisilta viranomaisilta, koska meidän kokemuksemme mukaan tällaisen luvan saaminen Irlannissa ainakin on hyvin, hyvin vaikeaa. Kiitos oikein paljon. Muita puhuja ei puhelistalla ole. Kollega Pagetto, loppupuheenvuoro. Grazie. Beh, ringrazio innanzitutto i colleghi. Kiitoksia, kiitän kollegoita heidän antamastaan panoksesta ja sen avulla voimme vielä syventää tekstejä ja täs, tehdä täsmennyksiä, selvennyksiä ja mahdollisia parannuksia direktiivin. Seuraamistani keskusteluista ja yhteyden otoista. Minulla on jäänyt käsitys, että emme ehkä kaikkia ongelmia pysty ratkaisemaan tässä ensimmäisessä täytäntöpanon vaiheessa, mutta luultavasti ajan myötä on tarkistettavaa toimintatapoja ja välineitä, joiden avulla tätä oikeutta voidaan toteuttaa. Minusta tuntuu, että suurin osa kollega Liinin tarkistuksista ovat jo siinä lähestymistavassa, jonka itse olen valinnut. Ne ovat jo mukana. Van Lankerin tarkistukset sen sijaan ovat sellaisia, joista pitäisi enemmän keskustella, kun ajatellaan näitä kompensointimekanismeja ja ennakkolupia. Tuosta toistaiseksi jotkut haluavat antaa täyden vapauden, toiset taas asettaa sen pakolliseksi. Minusta tuntuu siltä, että komission ehdotuksessa ja myös Bowisin kantana olisi se, että haettaisiin tasapainoa tähän, niin että vältettäisiin ääripäät, totaalinen vapaus tai liiallinen tiukkuus toisaalta, joka tekisi ehdotuksen tehottomaksi. Minä uskon, että kyllä tässä on vielä mahdollisuuksia päästä sopimukseen myös tässä asiassa. Huomenna jo aloitamme epäviralliset neuvottelut ja haemme kompromisseja näihin vähän arkaluontoisempiin asioihin, jotka edellyttävät suoraa epävirallista neuvottelua keskustelua. Ehkä kollega Boisin kanssa voisin myös etukäteen tästä vähän jutella, koska nämä näkökohdat ovat sellaisia asioita, joissa vastuuvaliokunnan ja lausunnon antavien valiokuntien välillä ei voi olla ristiriita, koska se voisi aiheuttaa vaikeuksia tälle perusperiaatteelle, kun pyydämme potilaille liikkumisvapautta Euroopan unionissa, niin kuin Anvan Lankerkin tästä puhui, se on kaikille annettava oikeus, enkä usko, että tarkistuksessa tätä asetetaan kyseenalaiseksi. Kaiken kaikkiaan toivon, että saamme aikaan hyvää työtä tulevina päivinä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Käytetään hyvin keskustelua. varmasti sovitte näistä asioista hyvässä yhteisymmärryksessä. Anne, näin toivon. Tämä asia käsitellään 11. päivä helmikuuta ja sitten huhtikuussa tämä menisi täysistuntoon. Näin saamme sen vielä juuri Euroopan vaalit nyt sen jälkeen tulee viisi. Kuulen, että tämä on peruttu, tämä esitys tämän kohta. Sitten Euroopan talouden elvytyssuunnitelma, valikuntalaitteinen mietintö – Elisabeth Moira on esittelijä. Annan teille heti puheenvuoron. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseessä on oma-aloite mietintö, niin kuin juuri mainitsitte. Aihe on erittäin tärkeä, koska tarkoituksena on aikaansaada eurooppalaista politiikkaa talouden elvytykseksi, jotta selvettäisiin tästä maailmanlaajuisesta kriisistä, joka on iskenyt Euroopan talouksiin täysillä. Maailmanlaajuinen kriisi iskee talouteen ja tietenkin sen kautta työntekijöihin. Ja meidän työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta on tietenkin aivan etulinjassa tässä taistelemassa. Tämähän kuuluu aivan meidän, meidän toimivaltuuksiemme ytimeen. Haluaisin nyt esitellä lyhyesti Euroopan talouden elvytyssuunnitelman kolme aihealuetta. Ne koskevat ensinnäkin inhimillistä puolta, työvoimaa. Ausgehen. Dankeschön. Elisabeth hat das Wort. Merci, Wir können auch nicht Elisabeth überhören wollen. Das geht ja nun gar nicht. Elisabeth. Donc, ce plan Euro- no niin, voisimmeko antaa Elisabetille mahdollisuuden puhua. Kiitoksia. Niin, tässä on siis kolme aihealuetta. Ensinnäkin ensimmäinen aihealue on, on pyhitetty ihmisille, työvoimalle, työllisyydelle. Toinen toimenpide, osa-alue käsittelee hallinnollista ja rahoituksellista toiminnan parantamista eurooppalaisissa järjestelmissä niin, että voidaan elvytys varmistaa. Ja kolmas eh, elvytyssuunnitelman aihealue on kohdistettu tietyille aloille, jotka tulevat toimimaan merkittävässä asemassa talouden elpymisessä. Nämä kolme aihealuetta kattaa noin kymmenen vahvaa tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on työllisyyden tukeminen. Ja siinä kohteena ovat erityisesti vähän koulutetut henkilöt ja kaikkein haavoittuvimmat henkilöt. Erityisesti tulemme kiinnittämään huomiota juuri tähän tavoitteeseen, koska kyseessä ovat henkilöt, jotka eniten tulevat kärsimään tästä kriisistä. Kussakin jäsenvaltiossa ja Euroopan tasolla tullaan tekemään suuria investointeja, mutta ei pidä unohtaa sitä, että ensimmäinen investointi olisi kohdistettava juuri ihmisiin ja siihen, että nostetaan työntekijöiden pätevyystasoa Tähän liittyy globalisaation sopeutusrahasto, sehän on Roslin Vasloon ehdotus. Meillä on se käytettävissä, me sitä voidaan vielä kohdentaa täsmällisemmin koulutukseen, jotta voimme parantaa työntekijöiden koulutustasoa. Edelleen koskien tätä samaa tavoitetta, eli sitä, että säilytämme inhimillisten resurssien korkean tason. Elvytyssuunnitelman tarkoituksena on vähentää pienien palkkojen sosiaalikustannuksia ja niin, että varoja käytettäisiin henkilöstön koulutukseen. Sitten hallinnollisesta ja rahoituspuolen puolen toimien parantamisesta. Ensinnäkin olisi helpotettava yritysten rahoitustuksen saamista, muun muassa investointipankin kautta, joka voisi rahoittaa pk-yrityksiä, jotka ovat erityisesti kärsineet tästä taloudellisesta kriisistä. Toisaalta voitaisiin antaa lainoja keskisuurille yrityksille Euroopan investointipankin taholta. Mm, tässä mainitaan 30 miljardin euro ja yhden miljardin euro eri yrityskategorioille. Edelleen pyrkimyksenä on helpottaa, yksinkertaistaa tuen saamista yrityksille. Edelleen hallinnollista ja rahoituspuolen helpottamista ajatellen niin kyseessä on vähentää yritysten hallinnollista taakkaa helpottamalla yritysten perustamista nopeasti. Toivon, että voimme saavuttaa tavoitteen, jonka mukaan kolmessa päivässä voisi perustaa yrityksen. Kaikki toivomme sitä, unelmoimme siitä. Un objectif euh, très ambitieux Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite. On myös toimia, joilla helpotetaan mikroyritysten elämää. Ja pyrkimyksenä on myös saada aikaan eurooppalaisia yksityisiä yrityksiä, joiden pää oma on. soutenu dans ce plan européen. On hyvin pieni. No niin, nämä ovat näitä. Sitten seuraavana olivat nämä eri toimialat. Tärkein toimiala, johon meidän olisi kiinnitettävä erityistä huomiota koskee merkittäviä investointeja Euroopan infrastruktuurien uudistamiseksi sekä liikennealalla kuin myös uusien tekniikoiden alalla. Ja tässä kohtaa haluamme kehittää suuria hankkeita. Osa niistä on jo valmiina pöytälaatikossa. Jos odotamme sitä, että saamme valmiiksi uusia hankkeita, niin, niin elvytyssuunnitelman käyntiin pääsy lykkäytyy. Me tarvitsemme nopeasti käynnistettäviä hankkeita. Edelleen haluaisimme nopeuttaa eh, Euroopan sosiaalirahaston käyttöä niin, että voisimme saada potkua hankkeille, jotka eivät muuten niin helposti käynnistyisi käynnistyisi. Eli siis pyrimme nopeuttamaan suuria infrastruktuurihankkeen toteuttamista. Ja toinen merkittävä toimiala, jonka kautta saadaan paljon parannuksia taloudelle tulevaisuudessa ja joka edistää myös tutkimusta ja kehitystä. Kyseessä on asuntosektorin energiatehokkuuden parantaminen. Asumissektori kärsii kaikkialla Euroopassa. Nyt tarkoituksena on saada koko toimiala uudelleen jaloilleen niin, että samalla pidetään kiinni ympäristön suojelusta ja energian säästöstä. Näiden kautta voimme tehdä tulevaisuutta koskevia perannuksia. Sitten kolmas toimiala, tieten, jonka suhteen meidän olisi toimittava voimakkaasti ja jossa ei mitään myönnytyksiä voida tehdä, koskee sitä, että tuetaan tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Tietenkin on investoitava perustutkimukseen. Tänä päivänä perustutkimuksella edellytetään suur, eurooppalaista koordinointia, eurooppalaisia suuria hankkeita on korostettava. Ei, mutta ei pidä unohtaa sitä, että meidän on tuettava myös hyvin tärkeitä investointeja sovelletussa, sovellettavassa tieteessä, sovellettavassa tutkimuksessa, joka lyhyellä aikavälillä johtaa uusien tuotteiden tulemiseen markkinoille yritysten kautta. On siis tuettava innovointia, luomista ja sitten tietenkin koulutusta tämän elvytyssuojelman kautta. Uskon, että nyt tämän voimakkaan kriisin jälkeen sitä siinä innovointipotentiaali varmistaa meille paikan tulevaisuuden globaalissa maailmassa. Sitten vielä kaksi muuta toimialaa, joita ei pidä unohtaa. Auto, auton rakennustoimiala, se tarvitsee merkittävää tukea niin, että otetaan huomioon käytön ja käteen odotusten kehittyminen niin eivät välttämättä vastaa niitä tuotteita, jotka meillä nyt on käytettävissä. Ja se merkitsee sitä, että autoalalla on otettava huomioon ympäristöhuolet, energiamuotojen monimuotoinen käyttö ja tähänkin tarkoitukseen meillä on rahoitusvälineitä alan tukemiseksi. Sitten viimeinen ala, internet. Laaja, erittäin laajakaista, erittäin nopeiden laajakaista verkkojen kautta kaikilla alueilla, kaikilla talouden aloilla voidaan kehittyä paremmin. Ja uskon, että kaiken tämän jälkeen on muistettava se, että kohdennettujen investointien lisäksi meidän on tuettava erityisesti investointeja inhimilliseen pääomaan, tutkimukseen, kehitykseen, muistettava myös yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. Ja aikataulu on kaikessa tässä hyvin tiukka ja siitä aiheutuukin ongelmia tälle elvytyssuunnitelmalle. Heti kun puhutaan koulutuksesta, kun puhutaan uudelleen suuntauksista tai tiedon tason nostamisesta tai tuesta uusille käytännöille, niin tarvitaan aikaa, tarvitaan aikaa täytäntöönpanoon ja se ei välttämättä sovi yhteen tämän kiireellisyyden kanssa, eikä vastaa eikä, eikä, eikä vastaa näitä tehokkuusvaatimuksia. Tässä on joitakin asioita, joiden suhteen meidän valiokuntamme voisi toimia. Kiitos oikein paljon Elisabeth. Nyt edustaja Jodossa. Yeah, thank you very much. Niin, kiitoksia. En olettanut, että saan puhua ensimmäiseksi. Ensinnäkin haluaisin todeta, että vaikka tämä lausunto on ehkä yksi kaikkein tärkeimmistä lausunnoista, joita tämä valiokunta on käsitellyt viimeisen viiden vuoden ajalta, niin tämä päämietintö ja tämä lausunto seuraavien kuukausien aikana pudotu siihen, millä tavalla tämä hetkistä kriisiä tulisi ratkaista. Mitään merkkejä ei ole siitä, että Euroopan unioni jotenkin nyt saisi otteen tästä talouden sulamistilasta. Ja mielestäni meidän tulisi nimenomaan mietinnössämme korostaa ja tulisi sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnossa korostaa sitä, että kyseessä on erittäin kriittinen tilanne. Me tarvitsemme kasvua, mutta myös ihmisten täytyy kyetä säilyttämään kulutusmahdollisuutensa. Se, että leikataan palveluita ja työpaikkoja, niin sitä juuri jäsenvaltioiden hallitus ei tulisi tehdä, vaan meidän täytyy pitää rahat ihmisten taskuissa ja tarjota turvallisuutta. Ja tästä pääsenkin siihen, että minusta meidän tulisi korostaa sitä, että jousto turvaa jos sitä halutaan nyt korostaa, niin se on väärä viesti Euroopan unionin työtä tekeville. Hyvin monet työntekijät Euroopan unionissa mm, ajattelevat, että joustoturva on sama kuin turvattomuus. Työntekijät ovat jo nyt jo hyvin turvattomia. Kukaan ei tiedä, että onko työpaikka jäljellä tulevaisuudessa tai onko eläkettä tulossa tulevaisuudessa. Se, että nyt jauhetaan tästä jousuturvasta, on mielestäni väärä poliittinen viesti. Ja toivottavasti voimme työmarkkinaosapuolet vakuuttaa tämän tyyppisestä mm, toiminnasta ja sen tarpeesta. Ja tästä syystä meidän täytyy rohkaista ihmisiä kuluttamaan ne rahat, jotka heillä on. Ja meidän täytyy osoittaa, että olemme tietoisia siitä, että eläkkeet ovat vaarassa. Tuhannet, ehkä miljoonatkin ihmiset mm, saavat nähdä, että heidän eläkkeensä vähenevät dramaattisesti. Siitä syystä asiaan täytyy pureutua paljon radikaalimmin kuin mitä tähän mennessä on tehty. Kiitoksia. Thank you very much indeed. The next one is uh, Kiitos. Sitten edustaja Sennat. Again, uh, recalling that we're both... Jälleen työllisyys ja sosiaalinen osalta pari seikkaa. Olen valmistelen kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi huolehtia siitä, että työpaikkoja ylläpidetään, mutta luodaan samalla uusia malleja työpaikkojen luomiseen – Yksi omista kampanjoistani on se, että kun monia työpaikkoja menetetään, niin syntyy myöskin työttömyyskorvausten kysyntää lisää. Ja useinhan silloin, kun valtiolla on tiukka budjetti myös, niin silloin tarvitaan lisää verotuloja. Eli kun ihmiset saavat varhaiseläkkeen tai jonkun muun tällaisen korvauksen, kun he jäävät ilman työpaikkaa, jos he voivat osoittaa, että he käyttävät nämä rahat, korvaukset uuden työpaikan hankkimiseen vaikka lisäkoulutuksen kautta, niin annettaisiin ihmisten pitää tämä korvaus ilman, että sitä verotettaisiin. Eli jos saadaan tällainen irtisanomisen yhteydessä tällainen paketti. Ja tiedetään, että joko sen vie verottaja tai sitä voidaan käyttää uuden työpaikan löytämiseen, niin varmasti voidaan käyttää tätä myöskin luovasti niin, että voidaan vaikka luoda uusia yrityksiä. Samassa tuotantolaitoksessa on ehkä muita ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja näin voidaan ehkä yhdessä luoda uusia yrityksiä. Tämä olisi hyvä viesti sosiaali- kysymyksenä varmasti omassa maassani ja tilanne on varmasti muuallakin sama kuin budjetti on tiukilla, niin kaikkein haavoittuvaisimmat ryhmät menettävät palveluitaan ensin, mutta painottaisin jälleen sitä, että vanhukset, vammaiset ja niin edelleen, monet palveluista, joita leikataan, ovat tällaisia työvoimavaltaisia palveluita. Jos halutaan huolehtia työpaikoista siitä, että ihmiset voivat kuluttaa edelleen ja talous elää, niin se, että leikataan palveluita, jotka luovat paljon työpaikkoja, on väärä päätös sosiaalisista syistä, koska nämä ihmiset ovat haavoittuvaisia ja tarvitsevat palveluita. Ja tämä on huono ajatus myöskin siksi, että näin jälleen leikataan työpaikkoja. Että meidän todella pitää ajatella kaikkein haavoittuvaisempia ryhmiä. Meidän pitää kehottaa – valtioita huolehtimaan sitä, että saadaan ainakin kaikkein haavoittuvaisimpien rahoja. Kiitos. Sitten Raita Maseska. Bardzo dziękuję. Ja chciałam podkreślić, że dochód, dochód pracownika. Kiitoksia. Haluaisin korostaa sitä, että työntekijän saama rahaa vastaa talouden kysyntää. Mitä enemmän meillä on kysyntää, sitä enemmän meillä on talouden kasvua. Jos lisäämme eläkeläisten tai työntekijöiden saamaa palkkapussin kokoa, niin tai jos emme anna sitä riittävästi, niin saatamme koko talouden umpikujan. On hyvä, että tässä lausunnossa korostamme tätä. Haluaisin viitata tässä Puolan telakoihin. Komissio on päättänyt telakoiden sulkemisesta. Työntekijät on irtisanottu ja Puola ostaa laivat nyt Aasian maista. Puolalaiset työntekijät kuitenkin saavat kompensointi palkkaa, eli heille maksetaan siitä, että he eivät, eivät tee mitään. Heille maksetaan toiminnasta, joka ei kuulu taloudelliseen toimintaan ollenkaan. Olen sitä mieltä, että kun tällaisia päätöksiä tehdään, on oltava tietoinen seurauksista. Tämä on erittäin vaikea päätös, erityisesti tällaisessa kriisitilanteessa, mutta emme voi tehdä tällaisia virheitä tulevaisuudessa. <clears throat> Ja, vielen Dank. Kiitos paljon. Omalta osaltani minulla olisi teille kysymys. Meillä on Saksassa tällaisia turva-alueita. Pankki, reaalitalous. monet ajattelevat, että tällaisia, tästä turvaille kansalaisille, että pk-yritykset voisivat toimia, jotta todella olisi työpaikkaa tarjolla. yksi toimi olisi se, että ajateltaisiin valtion tasolta sitä, että lyhytaikaisia työpaikkoja voi olla, ja valtio ottaisi tässä oman osansa niin, että huolehditaan siitä, että tulevaisuudessa on ihmisiä, jotka jatkokoulutuksen, täydennyskoulutuksen kautta voivat huolehtia siitä, että heillä on riittävät valmiudet silloin, kun talous lähtee uudestaan kasvuun, eikä käy niin kuin laman jälkeen usein, eli ei ole riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Sitten on sanottu, että tarvitaan eurooppalainen taloushallitus. Saksan puolelta ainakin on nähty, että yhteistyö ja koordinointi ovat parempia malleja, koska järjestelmät ovat niin erilaisia. Eurooppalaisen vaaleja ajatellen on tärkeää ajatella, että toimitaan yhteisesti Euroopassa eikä taistella jäsenvaltio toista vastaan. Eli olisiko niin, että tarvitaan eurooppalaista tällaista taloushallitusta, tai oliko Merkelin tie oikea, kun hän sanoi, että tehdään yhteistyötä? Komission edustaja työllisyyspääosastolta, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Uh, honorable members of Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä esittelijä. Kiitoksia näistä ehdotuksista ja kysymyksistä. Tämä keskustelu on selkeästikin vielä ajankohtainen. Euroopan talous kärsii kovasti. Luottamus kaikilla toimialoilla. Täällä mainittiin tuotanto, ajoneuvoteollisuus eh, ovat heikossa kantimissa ja taloudelliset kannustimet ovat vähissä. Ja tämä vaikuttaa sitten työmarkkinoihin selkeästi. Tämä oli nähtävissä myöskin komission väliaikaisarviossa viime viikolla. Kuluttajien luottamuksen jatkuminen joka nyt on jo erittäin matalaa, todennäköisesti vain pahenee ja se vaikuttaa myös työmarkkinatilanteeseen tänä vuonna, ehkä myös ensi vuonna. Ja tästä syystä ehdotuksesta keskusteltiin tässä valiokunnassa ja niiden tavoitteena oli ottaa esille sosiaalinen syrjäytyminen, nopea varojen avaaminen, mutta myös joustoturvakysymys komission mielestä joustoturvakysymys on voimakasta politiikkaa, jota meidän täytyy puoltaa. Monet joutuvat nytkin saneerausuhan alle ja nämäkin ihmiset tarvitsevat hyvää tukea ja elinikäistä oppimista. Tässä avainasemassa on se, että ihmiset pysyvät töissä, vähennetään työaikaa ja muut toimenpiteet tässä suhteessa ovat myöskin oleellisia. Ja meidän täytyy myöskin katsoa jäsenvaltioiden toimenpiteitä ja toimenpiteitä, jotka löytyvät elpymissuunnitelmasta ja mikä on tällainen yhteiskysyntä ja pitkän aikavälin uudistukset. Meidän täytyy myös katsoa budjettivaikutuksia kyseisissä maissa ja täytyy löytää menettelyitä, jotka ovat kustannustehokkaita. Olemme hyvin luottavaisia sen suhteen, että näiden ehdotuksen avulla niin olemme kyllä astumaan hyvän askeleen eteenpäin ja saamme aikaiseksi yhteistyötä näinä kriisin aikoina. Herzlichen Dank, äh, Bernard Dieu. Irgendwie Kiitos oikein paljon. Anteeksi, jotenkin te jäätte huomiota. Anteeksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi vain, minä luulin, että tässä tapahtuu jotakin. No, mutta joka tapauksessa haluaisin kiittää Rovan Mohania hänen laadukkaasta esityksestään. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että meidän on oltava tietoisia siitä, että edessämme on äärimmäisen poikkeuksellisen vakava tilanne. Tämän vuoden aikana ja ensi vuonna vielä maissamme tulemme saavuttamaan sellaisia työllisyys työttömyyslukuja, joita emme ole vuosiin nähneet. Mikäli tänään emme tätä totea ja ryhdy riittäviin nopeisiin toimiin, niin jos todella, tässä voi käydä niin, että puhumme vain pelastuslivien väristä, kun olemme hukkumassa. Kiire on todellinen. Täällä puhuttiin IFOPista jotenkin päiviä sitten. Koulutus on tarpeellista jälleen. Uudelleen suuntaukset ovat tärkeitä. Investointia koulutuksen tarvitaan paljon. Minusta jo nyt meidän on ryhdyttävä toimimaan tällä alalla. Sitten joustoturvasta. Minulla on vähän tapana ajatella, että ne, jotka puhuvat kauniisti joustoturvasta, ovat niitä, joilla on taattu työpaikka, eli virkamiehet. palkansaajat ovat maissamme niin huolissaan, että on sanoja, joita ei pitäisi liikaa viljellä, jos haluamme välttää paniikin. Sitten kolmas asia, se mitä Rava Mohan sanoi PK-yrityksestä on hyvin tärkeää. Juuri siellä saamme syntymään uusia työpaikkoja. Jos ponnistelemme tässä, niin se voisi olla hyödyllistä voitaisiin esimerkiksi ehdottaa järjestelmän, jonka kautta pk-yritykset voivat luoda vaikka kaksi työpaikkaa ilman kustannuksia joksikin aikaa niin, että sosiaalimaksut tulevat maksettavaksi vasta sitten, kun, kun todellista tuottavuutta näiden työntekijöiden kautta tulee. Sitten olen tehnyt tarkistuksia, jossa ehdotetaan, että euroalueen maat antaisivat vel- lainoja, joista Eh, he vastaisivat, ne vastaisivat yhdessä solidaarisista, solidaarisesti. Sitten kukin jäsenvaltio voisi eh, vetää takaisin oman osuutensa lainasta. Olemme nähneet, että joissakin maissa eh, nämä arviointilaitokset ovat jo, jo alentaneet maiden luokitusta, luotettavuusluottoluokitusta ja ne joutuvat lainaamaan yhä korkeammilla koroilla. Euroalueella tästä syystä olisi varmasti hyvä ottaa käyttöön tällaista yhteislainaa tässä erityisen tila- vakavassa tilanteessa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon Benoa. Ja lopuksi valmistelijamme Elisabeth Mara. Si, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Minua kiinnosti suuresti nämä huomiot, joita on esitetty. Yhteenvetona niistä voisin todeta, että monet teistä korostivat luottamusta niin, että väestö saisi luottamuksen takaisin. Monet teistä käsittelivät äh, aiheesta eri ihan että eri lailla, mutta olen sitä mieltä, että toisin, että uskon, että tämä luottamus edellyttää myös vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämän tyyppisissä suunnitelmissa, joihin liittyy myös uudelleenkoulutusta ja pätevyystason nostoa, niin Tämän tyyppisiä suunnitelmia on todella muokattava ja työstettävä työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämä on kiinnostava kommentti. Toteatte varmaankin, että itse en ole käyttänyt sanaa joustoturva yhteenvedossa, jonka teille esitin. Te käytitte tätä sanaa. Otan tämän huomioon. Uskon, että Tämä kriisin pitäisi johtaa siihen, että pohtisimme toisia tapia, tapoja käsitellä työllisyyttä ja ajattelen nyt erityisesti sitä, millä tavalla voitaisiin innovoivasti järjestellä työntekijän ryhmittymiä, tuoda uusia tuettuja vastauksia, ja luoda uusia työllistymistapoja. Rova Sinotin kanssa olen yhtä mieltä siitä, mitä hän sanoi, että työllisyydestä ja työpaikkojen luomisesta. Uskon, että tämän kriisin jälkeen, sen jälkeen kun tästä työttömyyden myrskystä selviämme, niin kuin kollegakin täällä sanoi, niin meillä ei varmaankaan ole enää ne samat työpaikat, samat työpaikat, samat työllisyystasot yrityksistä, ja tähän meidän on valmistauduttava nopeasti. Meillä on todella hyvin vähän aikaa. Sitten todella on nostettava luottamusta, edistettävä yritysten kehittymistä ja, ja edistettävä investointeja niin, että tarjotaan uusia ratkaisuja. Niitä täällä monet käsittelivät. Panen tietenkin merkille sen, mitä komissio totesi, kun se sanoi, että on tärkeää pitää ihmiset töissä ja se edellyttää pysyvää sopeutumista ja meidän on kaikkien työstävättävä tätä yhdessä. Joka tapauksessa tulen ottamaan eh, huomioon teidän kommenttinne valiokunnan lausunnossamme. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Oikein sydämelliset kiitokset. Suunnitelmana on keskustella tarkistuksista 10. helmikuuta ja äänestää 11. helmikuuta. Kopautan vielä niin kuin Jan niin mielellään aina tekee. Päätimme esityslistan kohdan kuusi käsittelen. Kävelyketsyyn lausunto on seuraavana kohta seitsemän esityslistalla. Tämäkin on tärkeä aihe. Euroopan aluekehitysrahasto on tärkeänä aiheena. Anna valmistelijalle puheenvuoron, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, este vorba de o cerere de aviz conform. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kysymys on siitä, että muokataan asetusta 1083 ehdotuksesta neuvostoasetuksia Euroopan aluekehitysrahastolle, sosiaalirahastolle ja kohesiorahastolle. Ja tämä kuuluu myös talouden elpymissuunnitelmaan, josta olemme juuri keskustelleet. Jäsenvaltiot tukevat tätä ehdotusta yksimielisesti. <clears throat> Ja mistä se sitten koostuu? Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto voi olla mukana – toiminnassa. Lisäksi on muokattu selkeästi näitä kustannuksia, joita voidaan hyväksyä ja tukikelpoisuutta. Ja etukäteisrahoitusosuudet ovat kasvaneet Ja tässä on eri su- suuret osuudet jäsenvaltioille, jotka ovat uusia jäsenvaltioita ja vanhoja jäsenvaltioita. Lisäksi puhutaan myöskin yksinkertaistusmenettelystä. Rahoitusvaikutus on 6,3 miljardia euroa. Me suosittelemme tämän lausunnon hyväksymistä tietyin varauksin jota emme voi tähän sisällyttää, koska kysymys on lausuntoluonnoksesta, mutta haluan mainita ne. On erityisen tärkeää, että rahastoja voidaan hyödyntää helpommin. Lisäksi on yhtä tärkeää, että tavoitteisiin päästään. Tässä erityisesti tarkoituksena tarkastella sosiaalista kohesiota, työmarkkinoille pääsyä, ja tulevaisuudessa on erityisen tärkeää, varsinkin nyt kriisiaikana, että saamme tukea pk-yrityksiltä, että voidaan hyödyntää paikallisia resursseja. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita. Ja tämä ehdotus on ikään kuin avoin shekki tällä hetkellä. Me annamme puoltava lausuntomme, koska kyseessä on ehdotus, josta voi olla hyötyä jonka avulla voidaan päästä tavoitteeseen, mutta meillä ei ole mahdollisuutta valvoa sitä, millä tavalla asiat hoituvat. koska meillä on myös ennakkotapaus, joka, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Hyvin usein nimittäin aiemmin valiokuntamme aloitteet, jotka koskivat sosiaalisia kysymyksiä. on jätetty syrjään, koska on todettu, että meillä ei ole oikeus perustaa tietylle hankkeelle. Mutta tämän hankkeen hyväksynnän jälkeen uskoakseni varmaan käy selväksi, että silloin kun on poliittista tahtoa myös oikeudellinen perusta. Uskoakseni meidän täytyy tässä esittää puoltava lausunto. Maria Panat. Kiitokset teille valmistelija. Maria Panajatopoulos, hankala nimi, hän on nainen. Συγχαίρω την συνάδελφο Κρατσού για την αποδοχή. Kiitos. Minä haluaisin onnitella valmistelijaa siitä, että hän sanoi, että yhteinen kanta pitäisi hyväksyä. Olen tästä samaa mieltä. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi yhdessä vastavuoroisen luottamuksen hengessä edetä. Koska kun ajatellaan tätä jakaa valvontaa, emme aina saa välittömästi sitä tietoa, jota tarvitsemme. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi kannustaa jäsenvaltioita yhteisrahoitukseen ja siinä, että käytetään rahastojen varoja niin, ettei näitä varoja jää käyttämättömäksi. Meidän pitäisi kannustaa jäsenvaltioita siihen, että yhteisrahoituksen kautta ja täyden avoimuuden vallitessa järkevän hallinnon kautta näitä varoja käytettäisiin eurooppalaisten kansalaisten hyväksi. Kiitos. Kiitos paljon Maria ja onnittelut jälkikäteen. Teillä vietettiin uutta vuotta eilen. Tervetuloa tähän uuteen vuoteen. Kyllä uutta vuotta voidaan varmasti viettää useamman kerran. Tuomas Penner aluepääosastolta. Teillä on puheenvuoro. Kiitos paljon puheenjohtaja. Sydämestä kiitokset valmistelijalle. Ihan lyhyesti haluaisin kiittää luottamuksesta – jota osoitatte tätä ehdotusta kohtaan. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on tärkeä ehdotus, jonka nopeasti pitäisi johtaa, johtaa siihen, että nopeutetaan ja lisätään harjojen kulkua jäsenvaltioiden ja sitä kautta myöskin niiden luokse, joita näitä hankkeita toteuttavat. Te esittelijänä puhuitte, valmistelijana puhuitte siitä, että olitte hiukan tyytymätön siihen, että tämä toteutuu teidän valvontanne ulkopuolelle. Ei tilanne ehkä ole ihan noin huono, koska ohjelmat, joita on muutettu tämän asetuksen muutoksen kautta, ovat sellaisia ohjelmia, joita tietenkin edelleen on toteutettava täysin avoimesti jäsenvaltioissa ja alueilla. Ja toivon, että tämän ehdotuksen kautta – ei heikennetä mitenkään parlamentin valvontamahdollisuuksia. Kiitos vielä tästä lausunnosta. Toivon todella, että tämän kautta voidaan muuttaa näitä asetuksia mahdollisimman nopeasti, jotta jäsenvaltioiden kanssa nopeasti päästään muuttamaan täytäntöönpanoa. Kiitos oikein paljon. Kiitokset teille, Rabender. Ja loppuhuomiot, vai? Olkaa hyvä. Mulțumesc. Cu certitudine că noi înșine, ca deputați, să reprezentăm cetățenii statelor membre. On selvä, että jäseninä edustamme jäsenvaltioiden kansalaisia. Me tuemme tätä aloitetta, koska uskomme, että se on hyödyllinen kansalaisille Kyseessä ei ole siis yleisluontoinen vastalause, vaan, aina, vaan mutta, mieti, mutta menettelyn osalta tiedämme, että tämä muodostaa tulevaisuuden kannalta ennakkotapauksen ja näin ehkä tulee käymään toistamiseen. Toivomme, että tuolloin meillä on selkeä, että valvottavissa olevat tavoitteet. Kiitoksia vielä kollegoille tuosta. Vielen Dank, Frau Kretzu. Wir haben eine Deadline Kiitos oikein paljon, Kretsu. Meillä on määräaika 29. tammikuuta tällä viikolla vielä. Ja että käsitellään jälleen helmikuun 11. päivä. Oikein sydämestä kiitokset. Ja sitten yhdistetään seuraava kohta numero 8. Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka. Ensimmäinen keskustelu. Edustaja Mader, olkaa hyvä. Obrigada, presidente. Um, O objetivo deste... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän lausunnon merkitys kansalaisvapaus, oikeusasioiden ja sisäasioiden valiokunnalla on erittäin merkittävä. Se oli merkittävä jo ennen kuin taloudellinen kriisi alkoi, mutta sen merkitys on yhä edelleen kasvanut kriisin myötä. Me kaikki tiedämme, että järjestelmämme kestävyys hyvin pitkälti riippuu kyvystämme ottaa vastaan uusia maahanmuuttajia. Jos ajatellaan sitä, että noin 15 miljoonaa ihmistä vuoteen 2050 mennessä jättää työvoiman, niin nähdään, että se todella uhkaa kestävyyttä ja maahanmuuton täytyy nyt jo olla tärkeä impulssi taloudelle. Tässä on erittäin selkeät oireet ja hyvin paljon on työvoimapulaa ympärillämme. Ehdotamme sitä, että <clears throat> tätä taloudellista eh, maahanmuuttoa sen potentiaalia hallinnoitaisiin oikealla tavalla. Tästä seuraa myös kysymyksiä. Ne eivät aina ole kaikkein parhaimmat kysymykset, vaan meidän täytyy löytää hyvät vastaukset niihin. Mehän kaikki tiedämme, että taloudellinen paine maahanmuuton alalla on erittäin voimakas ja että eläkeoikeudet ja työpaikan saanti ei ole järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi tiedämme, että mehän kaikki tietysti taistelemme laitonta työvoimaa vastaan, sillä se taas on väärin työntekijöiden oikeuksia kohtaan. koetaan huomioida, että laiton työnteko tapahtuu pääasiassa maahanmuuttajien toimesta, niin meidän täytyy tässäkin suhteessa olla varovaisia. Ja lisäksi on myös ähm, tilapäistyökysymys, joka on erityisen hankala suhteet tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Meidän täytyy myös muistaa, että nämä muut taloudet ovat hyvin lähellä omia, naapur- äh, omia rajojamme. Ja meidän täytyy tarjota mahdollisuuksia varsinkin nuorille ja naisille, varsinkin Välimeren alueen ympärillä. Tämä koskee myös Saharan eteläpuolista Afrikkaa. Tästä syystä meidän täytyy tarkastella näitä rajoja ja maahanmuuttoa ei pelkästään turvallisuuskysymyksenä ensisijaisesti, vaan meidän täytyy pitää mielessämme, että tässä puhutaan ihmisistä ja hyöty on molemmin puolinen sekä Euroopan unionille että kumppanuusmaillemme. Saamme molemmat hyötyä tästä maahanmuuttoprosessista. Ja sitten tulee sille kysymys, jota Euroopan unioni vielä ei ole ratkaissut, joka meidän mielestämme on erityisen tärkeä valiokunnallemme, eli se, miten tiedämme, mikä on maahanmuuttajien pätevyys, sekä heidän muodollinen pätevyytensä ja epämuodolliset taitonsa. Nämä asiat voimme selvittää omista kansalaisistamme. Mutta meidän täytyy selvittää tämä asia – sen suhteen, mitä maahanmuuttajat oppivat, kun ovat paikalla ja sitten mitä ovat oppineet omassa maassaan. Sillä emmehän me halua tuhlata näitä taitoja. Lisäksi elinikäisen oppimisen ajatusta täytyy jatkuvasti painottaa, ei pelkästään Euroopan kansalaisille, mutta se täytyy tarjota myös takeina maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat tarvitsevat tätä oikeutta tasaveroisista lähtökohdista. Lisäksi heillä täytyy olla mahdollisuus oppia sen maan kieltä, jossa he asuvat. Se tarjoaa sekä yhteiskunnallisen että ammatti, kuten myöskin kulttuuriintegraation. Olen ihan varma, että tämän tyyppinen politiikka mahdollistaa sen, että saamme aikaiseksi tilanteen, jossa samankaltaiset ihmiset samankaltaisilla pätevyyksillä voivat toimia. Ja näin tasaveroisessa tilanteessa pääsemme eteenpäin. Me tarvitsemme selkeää, läpinäkyvää toimintaa niin, että kaikki maahanmuuttajat voivat saada laillisesti työpaikan. Rajoillamme on painetta ja se voi olla turhauttavaa. Ihmisillä on niin paljon odotuksia tässä suhteessa ja me tiedämme, että hyvin monet näistä ihmisistä haluaisivat löytää kultamunia munevan hanhen. Ja että monet ihmiset voisivat hyödyntää monia mahdollisuuksia omissa maissaan. Mutta siis kuilu odotusten välillä on aina olemassa. Jopa 27 jäsenvaltion välillä. Meillä on käytössä väline, josta on ollut kovasti hyötyä. Se tietysti jotain hankaluuksia on ollut. EURES-väline. Ja olisi oikein hyvä asia, jos tämä sama verkosto voitaisiin hyödyntää Eli Euroopan unionin työntekijät pyrkisivät näin löytämään ihmisiä, joilla on erityiset, äh, erityinen pätevyys. Näin ollen ihmiset eivät rakentelisi pilvilinnoja, eivät odottaisi, että kadut on päällystetty kullalla, eivätkä matkaisi Euroopan unionin alueelle epäilyttävissä pienissä laivoissa, vaan voitaisiin osoittaa, että vaikka Euroopan unionin alueella ei olisi työllisyysmahdollisuuksia, niin työllisyysmahdollisuuksia on löydettävissä alkuperämaassa. Näin voidaan tehdä niissä erityisissä keskuksissa, joita jo on perustettu tai jota perustetaan toisissa tapauksissa. Euroopan unionin edust koulutusta voidaan hyödyntää myös kolmansissa maissa. Tänne voitaisiin rakentaa EURES-toimintaa ja voitaisiin näin myös tarjota palvelua, jonka avulla neuvotaan ihmisiä ja tuetaan työllistymistä ja mikroluottojen antamista. Kaikki, mikä eh, stimuloisi alkuperämaiden taloutta. Näin Euroopan unioni investoisi näissä maissa tarjotakseen siellä palveluita. On vaikea löytää oikea tasapainoa kaiken tämän synergian välille. Ja me tarvitsemme erityistä koordinaatiota. Ja minun vaikutelmani on se, että alueellisella ja paikallisella tasolla nämä tasot ovat vähemmän mukana prosessissa ja me kaikki tiedämme, että nämä tarpeet määritellään hyvin pitkälti aluekohtaisesti. Ne täytyy siis ottaa mukaan myös, kun tarkastellaan työmarkkinoiden todellista tarvetta ja sitä, millä tavalla voidaan maahanmuuttopolitiikkaa täytäntöönpana tehokkaasti. Ei niin, että käsitellään pelkästään työvoimapulaa jossain valtiossa, vaan varmistaudutaan myös siitä, että maahanmuuttajat integroituvat hyvin koulutuki, kielituki, kaikki tällaiset kysymykset ovat tietysti oleellisia, mutta kaikkein tärkeintä on ymmärtää, että nämä ihmiset hyvin usein tuntevat itsensä rajoittuneeksi silloin, kun joutuvat kääntymään julkisten viranomaisten puoleen. Tai kun täytyy esimerkiksi puhua lasten koulutuksesta kouluviranomaisten kanssa. Myönteisiä tuloksia on saatu monissa eurooppalaisissa maissa ruohonjuuritason politiikalla. On varmistettu siitä, että tunnetaan kielellisesti ja kulttuurisesti maa ja meillä on koulutuspolitiikka, joka sisältää monikulttuurisuuden ja ottaa huomioon eri tilanteet. Näin Euroopan unionissa tehdään ja olisi oikein hyödyksi, jos näin voitaisiin tehdä myöskin laajemmin koordinoidulla tavalla. Kun puhutaan yhteisestä maahanpuuttopolitiikasta, niin tämä täytyy muistaa, sillä eri politiikan aloilla on tietysti eri instrumentit. Me emme saa aikaiseksi yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, jolle me ymmärrä, että me tarvitsemme yhteisen maahanmuuttopolitiikan, joka pohjautuu eurooppalaisen sosiaalipolitiikkaan. Ja tämä oli viimeinen kohta, jonka halusin ottaa esille. Herzlichen Dank, Frau Maria. Kiitos oikein paljon. Marian ensimmäinen puhuja. Ευχαριστώ, Τόμας. Thomas, On pidettävä kiinni siitä, että meillä on käännöks... tulkkaus. Meillä oli lopussa ongelmia Kreikan tulkkaus ei kuulunut. Onko se nyt järjestyksessä ilmeisesti? Είπε πολύ περισσότερα στην... Esittelijä kertoi paljon enemmän tässä analyysissään kuin mitä hänen luonno- lausuntoluonnoksessaan on. Kyseessä on valiokuntamme antama lausunto kansalaisvapauksien valiokunnalle, joka on tehnyt oma aloite mietinnön komission tiedonannosta. Olemme kaikki iloisia siitä, että lopultakin komissio on antanut tiedonannon, vaikka kyseessä onkin vain tiedonanto, mutta on hienoa, että ollaan kiinnostuneita tästä Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikasta ja tämän tiedonannon lisäksi on tehty myös muita päätöksiä. Täällä olemme hyväksyneet lausunnon sinisestä kortista, blue cardista, ja muitakin ehdotuksia on tulossa. Näitä viittää rahastoa koskeva päätös on myös erittäin tärkeä. Niillä hän täydennetään yhteistä, maatalouspoli- yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Olisi tärkeää viitata tässäkin tekstissä näihin rahoitusvälineisiin, koska niiden avulla voidaan löytää parempia työllistymismahdollisuuksia maahanmuuttajille – Valmistelija on aivan oikeutetusti esitellyt meille näitä kahdenvälisiä suhteita ja puhunut myös maahanmuuttopolitiikasta laajassa mielessä niin, että saisimme aikaan inhimillisempää politiikkaa kuin mitä nyt on käytössä. Tämähän on epävirallista politiikkaa, vähän tällaista tapauskohtaista politiikkaa pikemminkin. Maahanmuuttajia olisi käytettävä. Mutta nyt näin tänään ranskalaisessa lehdessä artikkelin, jossa sanottiin, että kaupungit tyhjentävät maahanmuuttajista ja mitä sitten tapahtuu, kun menetämme tämän työvoiman. Joten kyllä uskon, että tarvitsemme yhteistä politiikkaa ja olen sitä mieltä, että tämä valiokunnan lausunto on tärkeä, koska se käsittelee erityisesti työntekijä, näihin työntekijöiden työtä ja uskon, että tarkistusten avulla voimme vielä tekstiä täydentää. Pätevyys on tunnustettava, se on hyvin tärkeää, jotta voimme optimaalisesti käyttää työvoimaa, mutta on myös ratkaistava tiettyjä ongelmia, kuten esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Haluaisin vielä puhua maahanmuutosta ajalta, kun oli vain kahdenvälisiä sopimuksia ja niiden kautta saatettiin ratkaista sosiaaliturvaongelmat. Saksa antoi tässä hyvää esimerkkiä, kun se hyväksyi tuhansien maahanmuuttajien vastaanottamisen etelästä. Meidän on käytettävä hyväksemme myös menneisyyden esimerkkejä, jotta saisimme aikaan hyvää maahanmuuttopolitiikkaa, jolla on myönteinen tulevaisuus. Ja Mila war die Kiitos, täällä ovat naiset tänään poissa. Ensin Mila, Maria ja nyt Elisabeth Marain. President. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Varmaankin olemme kaikki ilahtuneita siitä, että maahanmuuton sääntelypolitiikka Euroopan unionissa voi nyt muotoutua. Muutama nopea kommentti vain, jotka koskevat kappaleita neljä ja kappaleita seitsemän. Haluaisin tietää esittelijältä, miksi tässä käytetään puhutaan elinikäisestä oppimisesta eikä elinikäisestä koulutuksesta. Onko tässä joku rajoite suhteessa siihen, että pitäisikö tätä elinikäistä oppimista käsitellä mahdollisimman laaja-alaisesti, sillä se kattaa kaikenlaisen toiminnan eikä pelkästään teknistä osiota. Toinen kohta, josta haluaisin puhua, on se, että mielestäni on tärkeää, että eurooppalaisella tasolla pyydämme koordinaatiota alueellisen ja paikallisen tason kanssa, sillä tässäkin kohdin hajauttamisessa näillä tasoilla on tärkeä vastuu, kun puhutaan koulutuksesta. Ja näin ollen koordinaation ei tule tapahtua pelkästään työllisyyspuolella, vaan myöskin koulutuksen puolella. Eli tässä hyvin nopeasti, hyvä puheenjohtaja, nämä kaksi kohtaa, joita halusin korostaa jossa kohdin voitaisiin myös hieman mukauttaa sitä, mitä tässä nyt meille on ehdotettu. Kiitoksia. Gabriele. Kiitos Elisabeth. Hyvää Kötri. Observaatio de ordin mai general. Kiitos paljon. Haluaisin kommentoida ihan yleisesti. EUn tasolla usein työstetään hyvin joka yhteenkuuluvuutta yhdellä alalla, mutta ei nähdä yhteyksiä muihin aloihin. Ajattelen tässä kehitysyhteistyötä tällä kertaa. Meistä tuntuu, että selkeästi pitää erotella toisaalta se, että mahdollistetaan se, että maahanmuuttajat saavat pääsyn laillisesti työmarkkinoille. Ja toisaalta se, että valikoiden tuetaan jonalueelle tuloa. Koska tämähän tarkoittaa sitä, että kilpaillaan alueella jo olevien työntekijöiden kanssa. Ja tämä voi tietenkin vaikuttaa myöskin tietotasoon. Minun mielestäni valiokuntana meidän pitää ajatella niitä kysymyksiä, jotka ovat lähimpänä sosiaalikysymyksiä. Talouden kriisi varmasti tarkoittaa sitä, että me emme ehkä tue maahanmuuttoa sinänsä, koska meillä on omatkin ongelmamme, mutta meidän pitää kuitenkin olla hyvin tarkkana tässä kysymyksenä, jotta kaikki politiikan alat ovat johdonmukaisia. Kiitos, Lislin. Yes, thank you. Uh, yes, thank you very much uh, to the... Niin, kiitoksia, kiitoksia kovasti esittelijälle. Muutama kysymys tämä yleinen maahanmuuttopolitiikka on aivan samaa mieltä siinä, että olemme jo monta vuotta sitä pyrkineet edistämään. Tiedän, että monet jäsenvaltiot nyt vastustavat sitä, koska talouden kriisi on päällä ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, että työpaikkojen menettämisen vuoksi vastustetaan yhä enemmän sitä, että pyritään löytämään tie eteenpäin Euroopan unionissa. Kuitenkin minun mielestäni meidän täytyy mennä tässä suhteessa eteenpäin. Kohdassa kaksi puhuttu maahanmuuttotyöntekijöistä. Maahanmuuttotyöntekijät ovat eurooppalaisia. Ehkä pitäisi käyttää sanaa maahanmuuttaja. Maahanmuuttaja, joka voi siis kattaa EU-jäsenvaltioista ja EU-jäsenvaltioiden ulkopuolelta tulevat. Tätä varmasti tarkoitittekin. esitän myös muutaman tarkistuksen todennäköisesti tässä suhteessa. Sitten taitojen haaskaaminen, se on erittäin tärkeä kysymys. Pätevyydestä puhuttiin, on tärkeää ottaa huomioon eri maista. Sillä en usko, että tässä kysymys on pelkästään naisista. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa on useita lääkäreitä, jotka eivät voi harjoittaa ammattiaan nais- ja mieslääkärit, koska heidän pätevyyttään ei hyväksytä. Samoin myös muilla aloilla on tilanteita, joissa pätevyyttä ei hyväksytä. Joten meidän pitää tarkastaa sitä, mitä tässä suhteessa tehdään, ja meidän tulee myös korostaa tätä kysymystä. Ette ole maininneet, maininnut mitään liikenne, siis ihmiskauppauhreista. Ja tässä suhteessa meidän tulisi mainita jotain tästä siis ihmiskaupan uhreista, koska nämä ovat tärkeitä öö, meidän täytyy ottaa huomioon tässä eri aloilla mm, työskentelemään joutuvat erillisenä kysymyksenä ei pelkästään siis laittomia työntekijöitä tulee tarkastella, vaan myös niitä, joita on kaupattu. Joten sitten tarkistuksia, jotta tähän tämän suuntaisesti jotain tulisi tähän lausuntoonne. Muuten olen täysin sen kannalla. Haluaisin vain, että tästä vähän tiukennetaan ja otetaan huomioon muutama muu ehdotus. Kiitos paljon Steven Hughes. minäkin voin osallistua tähän keskusteluun lyhyesti vain. Varmasti tähän olisi, ja melkein halunnut ottaa monia muita asioita mukaan, mutta tämä tekstin pituus on rajoitettu tarkkaan. Meidän pitäisi huolehtia sitä, että me emme ajattele ainoastaan EUn hyötyä tässä, vaan sitä, mitä tapahtuu muille valtioille. Siis esimerkiksi, että Filippiinillä – terveydenhoito on hyvin hankala nyt, kun kaikki filippiläiset terveydenhoitajat ovat muuttuneet yhdistyneen kuningaskuntaan. Kiitos nyt viimeinen puhuja ja Mila Madeira. Yhteenveto. Kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kollegoita. Uskon, että kaikki nämä huomiot ovat hyödyllisiä, eikä minulla ole mitään vaikeuksia ottaa niitä mukaan lausuntooni. Olisikin ehkä parempi puhua turvapaikkapolitiikasta tai mainita muita sektoreita. Nas nossas temáticas e naquilo que estamos aqui a, Meidän kuitenkin pysyttävä tässä omassa aiheessa eikä pidä laajentaa liikaa. Meillä on nyt lausunto, joka on annettava hyvin täsmällisestä aiheesta. Mutta tietenkin uskon, että kaikki nämä huomiot löytävät vielä paikkaansa tekstistä. Kiitoksia. Dank. Ich Sydämestä kiitokset. Halusin viitata siihen, että määräaika on hyvin pian, eli huomenna kello 12. Huomenna 12. Vastuuvaliokunta, Libe-valiokunta, 5. maaliskuuta jo. Toivon, että tämä onnistuu, esitteli hän sanoi. Valmistaja sanoi, että hän voi ottaa nämä kommentit huomioon. Toivon, että saamme näin tekstin. Kiitos oikein paljon. Onko muita mahdollisia aiheita täydennettävää? Jos ei, nimittäisin niin siihen, että seuraava kokous on 10. helmikuuta 15-18.30 ja keskiviikkona 11. helmikuuta aamupäivällä ja iltapäivällä. Kiitos paljon, kokous on päättynyt.